vahvistaa. Elia Huarau on kertonut minulle, että hän eroaa parlamentin jäsenyydestä. Neljä artiklan yksi ja 3 kohdan nojalla työjärjestyksen parlamentti kirjaa tämän eron ja toteaa, että paikka on vapaa 4. tammikuuta 2012 alkaen. Sitten hyväksytyt ja allekirjoitut asiakirjat. Haluaisin, että neuvoston puheenjohtaja